ilmoituksen siitä, että hän ei harjoita sellaista toimintaa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin toimien mukaan. Olen myöskin EPPltä pyytänyt pyynnön siitä, että Koveus otetaan oikeusasioiden valiokunnan jäseneksi ja Japanin valtuuskunnan jäseneksi. Haluaako joku tehdä tästä huomiota? Jos ei, niin tämä on hyväksytty. Nyt siirrymme